Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Kun on mandaatti kolmikanta neuvotteluihin, budjetti lähtee budjettimenettelyyn kaikkein konkreettisimpaan vaiheeseen. Ja tässä vaiheessa budjettivallan käyttäjät käyvät todellista keskustelua, joka voi johtaa hyötyllisiin ja merkittäviin tuloksiin. Ja tästä syystä toivon, että nämä kantaa neuvottelut ovat tilaisuus, johon tartutaan. Budjettimenettely on nyt käynnistynyt realismin merkeissä ja tällä hetkellä jäsenvaltioissa toimitaan poliittisesti budjetin konsolidoinnin suhteen. Ja tällä politiikalla pitää löytää merkittävä tasapaino. Meidän täytyy kuitenkin miettiä, millä tavalla voidaan torjua kriisiä ja elvyttää investointeja ja taloutta. Ja nimenomaan tästä syystä tällä hetkellä Euroopan budjetti ja sen suuri ainutlaatuinen kapasiteetti antaa lisäarvoa Euroopan investointeille, resursseille ja menoille. Sen pitää olla keskeisessä roolissa. Tämän merkittävä rooli ja siksi on määrittelevää miettiä myöskin 2020 strategiaa. EUn 2020 strategia on ollut tämän budjettikeskustelun pohjana parlamentissa ja vuoden 2012 talousarvio voi olla ensimmäinen askel kohti konkreettisia toimia, jotka liittyvät tähän strategiaan. Se on väline, joka on valittu nimenomaan jotta voimme elvyttää EUn taloutta. Näin ollen rahoitusulottuvuuden antaminen 2020 strategialle korottaa, kuinka johdonmukaisia ja uskottavia meidän täytyy olla. Me emme voi luoda kunnianhimoista strategiaa, mikäli emme välttämättä tällä hetkellä käytä välinettä, jolla voimme elvyttää taloutta. Tämä on todella keskeistä, Eli johdonmukaisuus, uskottavuus, kunnianhimoinen 2020-strategia ovat määrittelevän ratkaisia, jotta voidaan EUn sisällä varmistaa vakaus, jota tarvitsemme myöskin liittyen yhteisvaluuttaamme. No, sitten on muita tekijöitä. On politiikkaa, joka on kiireellistä, kun ajatellaan esimerkiksi Välimeren eteläisen alueen demokratisoitumista – meidän täytyy taata ulkoinen ulottuvuus EUn toimille. Ja tällä hetkellä meidän pitäisi olla johtavassa asemassa näissäkin kysymyksissä. Talousarvio ei ole pelkästään väline, joka on hyväksyttävä nyt hetkenä, jolloin meidän täytyy jo ennakoida ensi vuoden menoja, mutta tämä on väline, jonka täytyy toimia koko vuoden ajan. Ja tämä ei liity pelkästään ensi vuoden maksuihin, vaan myöskin vuoden 2011 budjetin täytäntöönpanoon. Johdonmukaisuus, uskottavuus. Meidän täytyy päättäväisesti käyttää tätä epäröimättä. Euroopan budjetti on keskeinen väline, jolla voidaan torjua kriisiä ja jolla voidaan vahvistaa kansallisvaltioiden, jäsenvaltioiden politiikkaa. Ja meidän täytyy todellakin olla keskeisessä roolissa, kun mietimme Euroopan unionin turvallisuutta. Ja tämä nyt on suurin huolenaiheeni. Me emme saa hukata tätä tilaisuutta kolmikantaneuvotteluissa, koska nyt voimme konkreettisesti ja hyödyllisellä tavalla toimia tällä tavalla ja miettiä yhteistä näkemystä budjettivalinnoista, joita tullaan tekemään. Ja mielestäni nämä valinnat ovat mahdollisuus. Ja tämäkin on merkki siitä, miten voimme EUn sisällä tehdä yhteistyötä. Se on tällä hetkellä erityisen tärkeää. Kiitos. Kiitoksia esittelijä. Seuraavaksi komission jäsen Lewandowski. Puhemies, hyvä esittelijä. Kuuntelen mielipiteitänne talousarvioesityksestä, jonka komissio on esittänyt, ja toimivaltuutuksesta kolmikantaneuvotteluihin. Tulevassa kolmikantaneuvotteluissa meillä on mahdollisuus keskustella myös asioista, jotka ovat parlamentin kannalta kiinnostavia. Tämä on selvää. Ja esittelijän esityksessä nousi selvästi esille se, että nykyisissä poikkeuksissa olosuhteissa – talousarvio luonnosteleminen ja kompromissin tekeminen vuonna 2012 osalta ei voi olla aivan tavallista työtä, koska kun toisaalta pyritään pitämään tasapaino julkisessa rahoituksessa ja samaan aikaan on kasvua, joka on pakollista. Ja tämä on myös näkyvissä meidän luonnoksessamme toisaalta, mutta tämä panos jopa nyt kriisin aikana merkitsee sitä, että tarvitaan investointeja, jotta saadaan vahvistettua haurasta talouden elpymistä Euroopassa ja tämä on vastauksemme eh, tälle vuoden 2012 budjetissa. Meidän pitää myös selkeästi pyrkiä nostamaan esille prioriteetteja, jotka liittyvät Eurooppa 2020 strategiaan. Arvioissamme tämä on 62,6 miljardia, joka vastaa 43 prosenttia koko talousarvioesityksestä on myöskin korotettu niitä menoja, jotka liittyvät Lissabonin sopimukseen, jota on kasvattu 4 prosentilla, ja tämä on yksi mahdollinen vastaus. Toinen osa vastausta on sitten se, että on tiukka lähestymistapa hallintoon, nollakasvu komissiossa ja niin sanotut kielteiset prioriteetit, niin kuin me niitä nimitämme, negatiiviset prioriteetit, jotka, jos tehdään ohjelmien tiukkaa arviointia, katsotaan toimivatko ne vai eivät, ja suorituksen pohjalta nimenomaan ja toisaalta alueilla se, että osetut varat jäävät sitten alle sen olta, mitä on suunniteltu vuodelle 2012. Vuoden 2012 budjettiesitys on lähes 9 miljardia rahoitusnäkymien katon alla vuodelle 2012 suunnitellusta. Tämä ei riitä, mutta tämä on yhteinen velvoitteemme. Me pyrimme vastaamaan globaalisti kehitykseen. Tämä on erityisesti tilanne mm, ajatellen eteläistä välimerta ja tämä on oikeuskirja numero yksi, joka pyrimme nimenomaan lisäämään vastausta budjetissa naapurustilanteeseen ja eteläiseen välimeren alueeseen yli 1,3 miljardilla vuosina 2011, 2012 ja 2013. Ensi vuonna tämä merkitsee sitä, että otetaan lisää varoja lähes 500 miljoonaa euroa eteläisen välimeren aluetta varten ylipäätään naapurisalueelle. Mitä tulee sitten otsakkeeseen neljä ja siinä olevaan marginaaliin, tässä pyritään lisäämään 50, 155 miljoonan euroon joustavuusvälinettä. Niin, Maksumäärärahojen tulisi kasvaa noin 4,9 prosentilla, mutta tämä liittyy siihen, että pystytään maksamaan ole, olevassa olevat velvoitteet, jotka kasvavat myöskin. Ja mitä täytyy myöskin toistaa, 9 miljardia, 9,88 miljardia alle katon vuodelle 2012. Mikä sitten kasvaa on tutkimus ja kehitys, kohesio, se siirtyy nyt, koska meillä on nyt tukikelpoisia ohjelmia, jotka ovat päättymässä, ja meidän täytyy maksaa jäsenvaltioiden laskuja. Mutta kohesiossakin olemme yleisesti sen alla, mitä sovittiin alun perin vuodelle 2012 jäsenvaltioiden kanssa. Joten yhteenvedettynä en odota mitään helppoja keskusteluja neuvoston kanssa tulevaisuudesta. Kokemus vuodelta 2011 oli hyvin opettavainen. Me tarvitsemme parlamentin tukea, jotta saamme aikaan kunnollisen budjetin ensi vuodelle, toisaalta vakauttamista, toisaalta myöskin panos kasvuun ja työpaikkoihin. Ja toivon, että tänä vuonna menettely voisi olla joustavampi, vähemmän hermostunut kuin vuoden menettely vuoden 2011 budjetin osalta. Kiitoksia komission jäsen. Sitten ulkoasian valiokunnan nimissä Munich, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Komission aikomukset vuoden 2012 suhteen ovat minimikorotukset, kun ajatellaan oikeudellisia sitoumuksia, joilla EUlla on. Eli meidän pitäisi jäädyttää EU, ja minun ryhmäni ei tätä hyväksy. Euroopassa me uskomme sen politiikkaan, ja meidän täytyy myöskin rahoittaa sitä. EU ei ole mikään menoerä, vaan se on lisäarvoa kansalliselle politiikalle, ja me olemme täysin samaa mieltä siitä, että talousarvion on keskityttävä 2020 strategian kilpailukykyyn ja työllisyyteen, mutta meidän täytyy kuitenkin muistaa sen, miten EUn ulkotoiminta on alirahoitettu. Tämä ei sovi parlamentin toiveisiin eikä myöskään komission tai neuvoston toimintoon, toimintaan. EUn pitäisi olla globaali toimija ja meidän pitäisi nostaa 2,9 prosenttia budjettia, joka härin tuskin vastaa inflaatiota. Tässä ehdotuksessa meidän täytyy edistää kehitystä, rauhaa, kansainvälistä vakautta, ihmisoikeuksia maailmassa. Ja puhun nyt asioista, jotka ovat huolenaiheita ulkoiseen valiokunnassa. Ensinnäkin naapuruspolitiikka ja erityisesti sen välimeren ulottuvuus, sen pitää heijastua myöskin budjettiin. Ja komission ehdotus liittyen Palestiinaan ja lähi rauhanprosessiin, siinä on leikattu 100 miljoonaa euroa. Lähi-idän rauha on riittävän tärkeä asia, jotta komission ei pitäisi vuosi vuodelta laskea näitä lukemia ja sitten niitä nostetaan budjettineuvotteluissa. Välimeren alue on erittäin tärkeä, mutta se ei saa haitata muuta ulkotoimintaa EUn tasolla, esimerkiksi Amerik- Latinalaista Amerikkaa siellä on alirahoitusta historiallisesti ja näin ei voida auttaa maita, jotka voisivat hyödystää Easy Plus-järjestelmästä. Ja tämä johdu siitä, etteikö olisi löydetty ratkaisua oikeusperustaan. perustaan. Vakausvälineitä äh, täytyy laajentaa myöskin rahoituksen osalta ja sitten monenväliset suhteet, esimerkiksi naisten, toiminta naisten suhteen, ja meidän pitää käyttää tätä mahdollisuutta ja käyttää talousarviota joustavalla tavalla. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi talousarvion valvontavaliokunnan nimissä Shatsimar Kaakes, yksi minuutti. Puhemies, budjettivalvonnan kannalta on todettava, että Euroopan unionin menoista usein on sanottu, että niissä ollaan aika löysiä, ja jos näin on, tällaista itse asiassa tapahtuu, mutta 80 prosentissa tapauksista yleensä on kysymys siitä, mitä jäsenvaltiot tekevät, jotka vastaavat yhteistä varojen käytöstä. Usein jäsenvaltiot, muistanemme kaikki, Cameronin Britannian pääministerin, joka sanoi puhemiehellemme, että te eten, ei tarvitse pyytää rahaa, teidän pitää huolehtia siitä, että varat käytetään paremmin. Ja mikä maa vuonna 2010 oli suurin synnintekijä? Iso-Britannia. Kaikki ohjelmat pysäytettiin. Miksi näin on? Siksi, että säännöt ovat niin mutkikkaita. Siksi haluaisin pyytää kollegoja ennen kaikkea komissiota siitä, että yhdessä jäsenvaltioiden kanssa taisteltaisiin yksinkertaisten sääntöjen puolesta, yksinkertaisten parempien valvontajärjestelmien puolesta ja sellaisten elementtien käyttöönotosta esimerkiksi tutkimusohjelmissa, että voitaisiin ottaa palkkio, jonkinlainen palkinto siitä, että on hanke, joka on erityisen onnistunut ja innovatiivinen. Tällaista on helpompi valvoa. Sama koskee kohesiopolitiikkaa, jossa luotot, jotka ovat hankekohtaisia, ovat sellaisia, että ne voivat saada aika vipuvaikutusta on monia mahdollisuuksia uudistuksiin. Tähän meidän pitäisi todella tarttua syvällisesti. Kiitoksia. Sitten työllisyysvaliokunnasta. Beres, yksi minuutti. Monsieur le Président. Herra puheenjohtaja, herra komission jäsen, prioriteetit, joita komissio on määritellyt, lähtevät sellaisesta ajatuksesta, että tilanne on huolestuttava, taloudellinen ja sosiaalinen kriisi jatkuu 28 miljoonaa ihmistä on työttömänä, joista hyvin suuri osa nuoria. Ja nämä ohjenuorat työllisyyden suhteen, joita Euroopan unioni on pyytänyt jäsenmailta, eivät ole toteutuneet. Meidän pitäisi pitää näitä prioriteetteja toissijaisina, kun meillä on kasvun suhteen prioriteetteja. Kasvun ei pitäisi olla ainut prioriteetti kaudella 2011-2012. Me tarvitsisimme suurta tukea talousarviosta 2020 strategian viidelle suurelle päämäärälle, työllisyyden edistämisen ja köyhyyden vastaisen taisteluun. Tämän vuoksi me toivomme, että talousarvio tukisi jäsenmaiden talousarvioita ja kiitämme tässä esittelijä Francisca Balsania. Tiedämme, että kolmikantaneuvottelussa neuvottelussa hän on puolustanut meidän valiokuntamme näkökulmia. Kiitoksia. Kiitoksia sitten aluekehitysvaliokunnasta. Surjan yksi minuutti. Kiitos puhemies. Aluekehityspolitiikka aluepoliittinen valiokunta neuvotteli esittö tekee ilolla esityksen. Esityksestä on todellakin laajalti katsottu. Tämä varmistaa sen, että valmistaudutaan hyvin, ei pelkästään keskusteluun, vaan myöskin myöhemmin koko budjettimenettelyyn. Aluepoliittisen valiokunnan kannalta tästä tärkeää on kohesiopolitiikan rahoittaminen ja kiinnitämme huomiota siihen, että seitsemänvuotisen, seitsemänvuotinen sykli sen luonnollisissa puitteissa olemme nyt tulleet siihen vaiheeseen, jolloin jäsenvaltiot tarvitsevat yhä suurempia summia ja pystyvät niitä käyttämään olemassa olevien ohjelmien puitteissa. Omassa maassani tilanne on se, että viimeisen vuoden aikana on tullut maahan kaksi kertaa niin paljon varoja kuin yleensä on yhden vuoden aikana, yleensä kahden vuoden aikana on saatu. Tämä jo osoittaa nopeutumista johon tietysti on myöskin sisäisiä syitä, mutta useimmissa muissakin jäsenvaltioissa on havaittavissa sama ilmiö. Siksi me toivomme, että tämä politiikka tulee saamaan määrätietoista tukea. Kiitos. Kiitoksia. Sitten maatalousvaliokunnasta Kapula Santos, yksi minuutti. Muito obrigado, senhor presidente. Quanto à rubrica agrícola três questões. Kiitoksia, puhemies. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin ensimmäisestä pilarista. No tämä nyt ei ole suuri ongelma. 90 prosenttia menoista ja varoja on käytetty lähes prosenttisesti. Ja vuonna 2012 maksamme noin 30 prosenttia liittyen laajentumiseen. No sitten toinen pilari, sielläkään ei ole suurempia ongelmia, koska nämä siirrot on nyt muutettu ja nyt meillä on koordinointivaihe, jonka avulla voimme miettiä, millaisia ongelmia jäsenvaltioilla on rahoituksessa. Ja tämä vastaa noin 70 prosenttia. No sitten kysyisin yhdestä asiasta, joka liittyy erityisiin ongelmiin liittyen koulujen hedelmäohjelmiin ja kaikkien heikommassa asemassa olevien tukeminen. varmaan ollaan samaa mieltä siitä, että näitä hankkeita tullaan supistamaan, mutta varoja pitäisi käyttää tämän tyyppisiin hankkeisiin ja jakaa se intervention välineiden kautta. Meillä on nyt vakava kriisi, meidän pitää olla solidaarisia ja se ei ole pelkästään sana, vaan se on poliittinen prioriteetti ja tämä on myöskin oman tunnon kysymys ja meidän täytyy varmistaa, että komissio oikaisee tämän tilanteen. Kiitokset sitten talous- ja rahasyön valiokunnasta. Ludvigsson, yksi minuutti. Tack för ordet, Kiitos puhemies. Talousvaliokunnan kannalta haluan nostaa esille kolme prioriteettia. Ensinnäkin uuden eurooppalaisen valvontaviranomaista mm, täytyy rahoittaa riittävänä tavoin, jotta mm, siitä voi tulla todellakin merkittävä tekijä rahoitusmarkkinoiden vakauden kannalta uusissa tehtävissä. Täytyy, edellyttävät myöskin resurssien lisäämistä pitkällä tähtäyksellä, pitää tarkastella lähemmin henkilöstömäärää, jota nyt on suunniteltu. Toisaalta komission täytyy olla valmis vahvistamaan henkilöstöresursseja talouden alueella siinä vaiheessa, kun hyväksytään paketti talouden ohjausjärjestelmästä. Sääntöjä täytyy hallinnoida tehokkaalla tavalla heti alusta lähtien ja on hyvä parantaa nimenomaan myöskin tilastojen laatua. Se, että ei ole riittävästi luotettavia tilastoja, saattaa hyvinkin olla syy kriisiin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi teollisuusvaliokunnasta Bytikofer yksi minuutti. Kiitos puhemies. Herra puhemies, herra komission jäsen, rouva esittelijä. Haluaisin aluksi meidän ryhmän valiokunnan nimissä kiittää sydämellisesti esittelijää intensiivisestä ja hyvin yhteistyöhakuisesta toimintatavasta. Ja voisin sanoa, että tällä tavoin hän on ollut hyvä esimerkki. Sanoitte, herra komission jäsen, että emme saa jatkaa toimintaa vanhaan malliin. Se on tietysti totta. Toisaalta pitää kuitenkin sanoa, että jos esimerkiksi tarkastelee EU 2020-strategian energiaprioriteetteja, syntyy sellainen vaikutelma, että komissio on hiukan taipuvainen toimimaan vain vanhaan malliin. Prioriteetit nimittäin eivät ole loppuun rahoitettuja. Tapahtuu jopa leikkauksia energiapolitiikan olennaisella alueella, mikä ei voi olla järkevää. Kuten amerikkalaiset sanovat, rahat on laitettava sinne, missä niitä todellakin tarvitaan, eikä vain pelkästään esittää jotain uskontunnustuksia, jotka jäävät täyttämättä. Toiseksi teollisuusvaliokunnassa haluan huolehtia siitä, että kustannusten räjähtäminen suurissa hankkeissa, kuten ITER tai Galileo, eivät edelleen rasita liikaa tutkimusvaroja. Olisi hyvä, jos nämä esitykset saisivat vastakaikkoa. Ja lopuksi, kun on kysymys pienistä ja keskisuurista yrityksistä, me haluamme asettaa prioriteetin sille, että niillä on mahdollisuus saada varoja, jotka liittyvät tutkimukseen ja innovaatioihin, ja että ne saavat käytössä innovatiivisia rahoitusvälineitä. Kiitoksia sitten kansallisvalauksen valiokunnasta. Keller yksi Thank you. The Libe Committee welcome. Kiitoksia. Libe-valiokunta tervehtii ilolla tätä tekstiä, mutta me myöskin olemme sitä mieltä, että ennen kuin ryhdymme uusiin toimiin, meidän pitäisi arvioida edellisiä toimia ja näiden arviointien pitäisi perustua uusien ohjelmien perustalle. Me tuemme synergia mahdollisuuksia ja asioiden yksinkertaistamista – ja sitä, että varmistamme, että kaikessa mitä teemme on Euroopan unionin eurooppalainen lisäarvo. Liipävaliokunta uskoo vahvasti, että meidän pitäisi tarkastella asioita, joita meidän ympärillemme tapahtuu tällä hetkellä, ja meidän pitäisi parantaa kulutustamme, mitä tulee pakolaisten suojeluun ja myöskin romaneen tilanteen parantamiseen. Kaikkien virastojen pitäisi pystyä täyttämään tehtävät, joita niillä tällä hetkellä on. Ja tämä saattaisi myöskin kiinnostaa komissiota. Libe-valiokunta uskoo vahvasti, että tässä talousarviossa pitäisi olla vahva osuus, joka liittyy myöskin henkilökunnan kuluihin. Kiitoksia hyvin paljon. Kiitoksia. Saudarkas ei näytä olevan paikalla. Eli seuraavaksi naisten oikeuksien valikunnasta Matera. Yksi minuutti, olkaa hyvä. President. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, tämä vaikea talous- ja rahoitustilanne Euroopassa on nyt osoittanut, millaisia heikkouksia on yksittäisissä jäsenvaltioissa, jotka yrittävät selvittää valtion velkaongelmista. Kriisi on vähentänyt julkisia investointeja avainaloille, jotta voitaisiin elvyttää kasvua ja työllisyyttä. 2020-strategia on nyt vuoden 2012 budjetin pohjana, ja meidän täytyy päästä eroon tästä noidankehästä. Tiedämme, millaista vastuuta on komissiossa, mitä tulee vuoden 2012 maksumäärärahoihin. Itse olen vastannut tästä kysymyksestä valiokunnassa, ja meidän täytyy muistaa, että esimerkiksi Progress-hanke tarvitsee rahoitusta. Siihen liittyy nuorisoon, köyhyyden torjumiseen ja sukupuolten välisen tasa-arvon liittyviä hankkeita. Ja sitten on Daphne-hanke, jolla torjutaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Eli katsoisin, että me vuonna 2012 tarvitsemme budjettia, jolla voidaan konkreettisemmin vastata haasteisiin, joita Euroopassa on. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi poliittisten ryhmien nimissä puhuvat edustajat ensin EPP-ryhmästä Lavia kaksi minuuttia. Signor Presidente. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Tehtävä, joka nyt on budjettimenettelyssä kolmessa toimielimessä, on vaikea. Meidän täytyy miettiä resursseja, ja meidän täytyy ottaa huomioon aikaisempien vuosien sitoumuksen ja haasteet, joita EUlla on edessään. Meidän pitäisi löytää tasapaino ja miettiä kasvua ja kehitystä ja toisaalta muistaa, että me tarvitsemme vastuullista säästötoimintaa. Me äänestämme nyt tästä tärkeästä asiakirjasta, jossa puhutaan mandaatista, ja siinä on puhuttu neuvotteluista neuvoston kanssa, ja EPP halusi rikastaa Balzanin mietintöä ja tietysti kiitämme häntä tästä arvokkaasta työstä. Ja haluaisimme korostaa, kuinka tärkeää on, että meillä on riittävästi resursseja, jotta voimme rahoittaa 2020 strategian tavoitteita. Sehän on vuoden 2012 budjetin pohjana. Ja yhteisön budjetin tavoitteena on elvyttää taloutta jäsenvaltioissa ja älykäs, kestävä, solidaarinen kasvu tutkimus, kehitys, kasvu, innovaatio, työllisyys. Nämä ovat tärkeitä tavoitteita ja myöskin meidän tulee tukea pk-yrityksiä. Ne ovat meidän prioriteettejamme. Investoinnit näille alueille ovat ainoa tapa, joilla Eurooppa saadaan ylös kriisistä. Ja me tuemme eurooppalaista lisäarvoa ja tätä lisäarvoa on toteutettava rahoitusohjelmoinnin ja talousarvion kautta. Sitten vielä ylijäämistä. Itse kannatan sitä, että nämä käyttämät jäämät varat jäävät budjettiin, mutta seuraavista monivuotisista rahoituskehyksistä nähden ei enää ole oikeusperustaa, jonka jälkeen EU voisi käyttää näitä varoja. Muistuttaisin vielä, että meidän täytyy välttää se, mitä tapahtui viime joulukuussa. Meidän täytyy heinäkuussa yrittää löytää tasapainoinen kanta jäsenvaltioiden kanssa ilman, että luovumme tarvittavasta rahoituksesta strategiselle politiikalle ja politi- poliittiselle toiminnalle. Eli EUn budjetti on erittäin tärkeä asia EUn 500 miljoonalle kansalaiselle. Kiitoksia. Sitten sosialistien demokraattien ryhmästä Herzog, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, onneksi saamaan ajoissa. No niin, vuoden 2012 budjetti olennaisemmiltaan on sellainen, että se on tavallaan taloudenhoitojärjestelmän paketin pikkuveli, koska siinä pyritään myöskin luomaan talouden kasvun edellytyksiä, pyritään lisäämään työllisyyttä ja kilpailua, kilpailukykyä ja pyritään myöskin katsotaan, että sovelletaan paremmin asianmukaisesti talouspolitiikan välineitä kasvun aikaansaamiseksi. Tarvitaan menestystä, tarvitaan työpaikkoja, tarvitaan kasvua, tarvitaan teollisuuspolitiikkaa, tarvitaan tätä, koska tarvitaan myöskin voimakasta eurooppalaista taloutta. Ei voi olla niin, että epävakaan euron rinnalla PKTn kasvun ruvetaan kasvavan samaan aikaan kun jäsenvaltiot kuitenkin sanovat, että pyritään se lisäämään BKT perustuvia maksuosuuksia ottaen, ottamatta huomioon sitä, että on kriisi. Vakaaseen talouteen tarvitaan sitä, että unioni, jolla me kuvittelemme itsellemme, tulee olla sellainen, että se palvelee kansalaisia. Tätä varten olemme määritelleet tavoitteet. Meidän pitää nyt tove, tavo, toteuttaa vuoden 2020 strategia Euroopan kannalle on välttämätöntä, että saadaan aikaan kasvua, että saadaan aikaan johtava innovaatioalue, tarvitaan sitä, että syntyy teollisen teknologian vallankumouksen tie. Vuoden 2012 budjetti on sellainen, että sen tulee olla osa vuoden EU 2020 strategiaa ja sen tavoitteiden saavuttamista. Nyt on olemassa kymmenenvuotinen ohjelma, puhumme nyt sen toisesta vuodesta. Emme voi sanoa, että hyvä on, ehkä tätä sitten myöhemmin tullaan hoitamaan. Joten ei riitä, että pelkään tehdään leikkauksia, ja suostamme leikkauksia eurooppalaisille. 2012 budjettiesitys ja vuoden 2013 äh, kuudes äh, äh, tutkimuskeskuksen puiteohjelma ovat sellaisia, että niitä täytyy palvella näitä tavoitteita. Kiitoksia sitten ALDE-ryhmästä. Haaklund, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ensinnä haluan kiittää erinomaista esittelijää hyvin tehdystä työstä – ja haluan sanoa, että Eurooppa 2020 strategia on perusta tälle työlle. On niin, että emme voi odottaa sitä, että me saamme uuden rahoituksen puitekehyksen, vaan meidän pitää pyrkiä nyt jo etenemään asiassa vuodet 2012-2013 ratkaisevan tärkeitä. Haluaisin muistuttaa myös siitä, että meillä on hyvin raskas prosessi, kun olemme neuvotteleet vuoden 2011 budjetista silloin me emme olleet pääsemässä yhteiseen säveleen Eurooppa-neuvoston kanssa. Ja valitettavasti on niin, että täytyy valitella myös sitä, että komissio ehdotti nousua budjettiin vuonna 2012 liberaalisen ryhmän mielestä tämä on liian suurta. Tästä syystä olemme tehneet tällaisia indeksiesityksiä, jotka pyrkivät siihen, että budjetista tehtäisiin enemmän sellainen, että se vastaisi todellisuutta. Ja toivomme, että muut ryhmät voivat tukea tätä, kun tänään tästä myöhemmin äänestetään. Haluaisin myöskin korostaa sitä, että meillä on aika kummallinen kulttuuri siinä mielessä, että joka vuosi varataan budjetissa liikaa varoja tietyille alueille, mutta kuitenkin siitä käy niin, että varoja joudutaan sitten palauttamaan seuraavana vuonna. Ehkä on niitä, tälle ei voida tehdä mitenkään tälle liika budjetoinnille tietyille alueille unionin sisällä. Olemme sitä mieltä, että on täysin ratkaisevaa, että tunnustamme talouden realiteetit Euroopassa ja ei näytä siltä, että komissio ei kuitenkaan täysin voi olla sellainen, mutta neuvoston pitää myöskin ymmärtää, että emme voi olla myöskään tyytyväisiä siihen, että ei ole minkäänlaista kasvua, koska tarvitaan kyllä uusia varoja niitä prioriteetteja varten, joista on sovittu ja ainakin meidän ryhmämme on sitä mieltä, että nämä voidaan löytää nämä lisäykset, kun kaikki kantavat oman vastuunsa. Kiitoksia. Sitten EKR-ryhmästä Bokros puolitoista minuuttia. The Greek state is technically bankrupt. Kreikka on käytännössä konkurssissa ja nyt on kysymyksiä, tarvitaanko niiden velat antaa anteeksi. Mitä nopeammin tämä tehdään, sitä parempi. Euroopan instituutiot ovat epäonnistuneet ongelman ymmärtämisessä. Kyseessä ei ole likviditeettikriisi, vaan suurempi kriisi, joka liittyy Kreikan kansallisen kilpailukyvyn puutteeseen. Tämä nykyinen toimi ei ole vain hyödytöntä, mutta täysin haitallista. Nykyinen taloudellinen kriisi on sellainen, että velat pitäisi antaa anteeksi sekä yksityisillä että muilla sektoreilla saksalaiset ja kreikkalaiset pankit pitää uudelleen pääomaistaa, kun näitä ongelmia on hyväksytty. Euroopan keskuspankki on nyt ongelmissa. 20 vuotta sitten, kun suuria strukturaalisia reformeja tehtiin, tuolloin tehtiin tiukkoja kieltoja julkisen velan järjestelyille. Tässä tällä hetkellä on toimivaltojen selkeä kriisi ja Euroopan euroalue kärsii tästä tilanteesta. Tässä kontekstissa meidän täytyy tarkastella vuoden 2012 talousarviota. On illuusio kuvitella, että kasvu voisi ratkaista ongelman ja uusi taakka tulee tässä koitumaan veronmaksajille – meidän ei pitäisi unohtaa näitä viittä maata, joissa on ongelmia menneisyydessä. Tapahtuneet epäonnistumiset pitäisi pitää mielessä ja menneisyyden läksyt pitäisi muistaa. Meidän pitäisi pyrkiä realistisempaan lähestymistapaan Euroopan parlamentissa, jotta me haluaisimme pystyä kohtaamaan ne suuret haasteet, joita Euroopan unioni kohtaa tulevaisuudessa. Kiitoksia sitten vihreistä. Trypel, yksi minuutti. Herr äh, Puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Aluksi haluaisin yleisesti tukea sitä, mitä komission jäsen Lewandowski totesi, että kriisin aikana täytyy löytää oikea tasapaino välttämättömyyksien osalta, jotka liittyvät säästämiseen, hyvien varojen käyttämiseen, tiukan politiikan ja samanaikaisesti myöskin suhteessa niihin, niin, siihen, että on valmiutta investoida niin, että emme täysin kurista talouksiamme. Tämä yleinen suuntaviiva, siitä olen yhtä mieltä, ja minusta sen pitää olla mitta meidän budjetillemme. Nyt nousee esiin kysymys sitten siitä, onko tämä oikea vaatimus, jonka komissio sen on esittänyt todellakin nyt myöskin otettu tässä huomioon. Vihreäiden kannalta tässä on kuitenkin arvosteltavaa. Otamme esille erityisen hankkeen, nimittäin fuusioreaktori ITERin, ja voimme todeta, että se on yksi niistä hankkeista, jotka ovat saaneet seuraava, samassa seuraavassa budjetissa 70, 140 miljoonan euron varojen lisäyksi, mikä on valtavan suurimpia lisäyksiä. Onko tämä oikea merkki, kun samaan aikaan muissa hankkeissa viedään rahoja, muita hankkeita viedään rahoja pois ennen kaikkea uusiutuvien energioiden hankkeilta? Eikö komissio nyt pyri harjoittamaan ilmastonsuojelupolitiikkaa, niin se pyrisi kulkemaan uusiutuvien energian tietä? Kuitenkin samaan aikaan varoja on priotoitu tällä tavalla tiettyyn hankkeeseen, mikä meistä on väärä tapa, joten tältä osin me voi tukea tätä neuvottelumandaattia, vaikka paljon monia muita asioita tuemme. Kiitoksia. Ja sitten GUE-ryhmästä Portas, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Olen samaa mieltä tästä mandaattikysymyksestä, mutta kuitenkin Haluaisin ottaa esiin poliittisen kysymyksen, jota ei ole tässä asiakirjassa. Se liittyy Kreikan tilanteeseen ja myöskin Portugalin tilanteeseen. Ja Juncker totesi äskettäin, että nämä kaksi maata ja varmaan muutkin tulevaisuudessa saattavat joutua noidan kehään, kun ajatellaan näitä säästötoimia yksi säästöpolitiikka ja paketti johtaa toiseen, ja tällä on selkeitä seuraamuksia julkisia investointeja ja työpaikkojen luomista ajatellen. Meidän täytyy katsoa vuoden 2012 ja 2013 jälkeiseen aikaan ja varmistaa, että Euroopan unionissa on rakenteellista rahoituspolitiikkaa nimenomaan näitä maita varten. Meidän täytyy varmistaa, ettei ole vain näitä käteisvirtoja etukäteen, vaan täytyy varmistaa, että yhteisrahoitus jatkuu ja että on kansallista yhteistyötä yhteisön politiikassa, jotta voidaan edistää työllisyyttä ja investointeja. Se on tärkeää seuraavan kahden vuoden aikana. Kiitoksia. Ja sitten EFD-ryhmästä Andreasen yksi minuutti. Mr. President, while we... Kiitoksia herra puheenjohtaja, kun me keskustelimme siitä, kuinka Kreikka voitaisiin pedastaa kriisiltä, joka voisi aiheuttaa suuren ekonomisen taloudellisen kriisin ympäri maailmaa. Tämä todellakin vaikuttaa talousarvioon 2012 lähes viidellä prosentilla. Tämä ei paranna Euroopan unionin toimielinten uskottavuutta. Euroopan unionin talousarvio ei tule päästämään meitä kriisistä pois. Talousarviossa on paljon alueita, joissa me voisimme leikata menoja, kaikki tiedämme sen. Projektien rahoitus, joissa on ongelmia, jatkuvat edelleen, tai sellaisten alueiden, joissa toimia ei ole tehty oikein, näiden rahoitus pitäisi lopettaa. Euroopan unionin parlamentin pitäisi äänestää näiden vähennysten puolesta. me tee näin, kansalaiset joutuvat luottamaan jäsenmaidensa hallituksiin, he nämä voisivat puolustaa heitä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten sitoutumattomista Hartong. Yksi minuutti. Voorzitter, vandaag bespreken we de EU-begroting 2012. Niin, kun me puhumme vuoden 2012 EUn budjetista, niin minun puolueeni PVV on täysin selvästi tätä lähes 5 prosentin korotusta vastaan. Tässä nyt puhutaan lippulaiva-aloitteista, joihin pumpataan vielä enemmän rahaa turhaan e- eurooppalaisiin virastoihin, jotka vain maksavat veromaksajien varoja. Olennainen piirre on se, että 1,3 miljardin lisäraha, jota pyydetään käyttöön, on tarkoitus ottaa ITER-hankkeelle. Tämä raha täytyy ottaa muista monivuotisen hankkeiden varoista. Ja se merkitsee sitä, että jokainen jäsenvalta itse asiassa sellaisi oikeus veto-oikeuteen vuonna 2012 budjettiin. Tämä on uskomatonta. Silloin hallinkomainen hallitus voisi käyttää oikeuttaan – että se voisi hyväksyä budjetin vain siinä tapauksessa, että selkeästi sanottaisiin, että tiettyjä punaisia linjoja ei ole ylitetty, joita minun hallituksen asettanut Alankomaat ja eräät muut EUn jäsenvaltiot, niiden täytyy huolehtia siitä, että ne käyttävät veto-oikeutta tarvittaessa. Kiitoksia sitten muut puhujat. Ensimmäisenä Garriga kaksi minuuttia. Eh, Kiitoksia puhemies, komission jäsen Lewandowski. Haluaisin sanoa, että meidän ryhmämme tukee teitä. Tänä vuonna budjettimandaatti on erittäin tärkeä, vielä tärkeämpi kuin muina vuosina, koska nythän neuvotellaan vuodesta 2012 ja seuraavista rahoitusnäkymistä. Kun ajatellaan tätä neuvottelua ja kolmikanta neuvotteluita viime vuonna kesäkuussa, no siihen liittyi erittäin suuria ongelmia sitten marraskuun sovittelussa Eli toivotaan, että tällä kertaa toimielimet kykenevät tekemään saman aikaan konsensuksen kuin paremmin kuin viime vuonna. Edustaja Balzani on luonut hyvin kohtuullisen mandaatin, koska tässä on mukana kaikki ehdot, joista neuvotellaan seuraavien rahoitusnäkymien yhteydessä – ja hän on korostanut, kuinka tärkeä 2020-strategia on budjetin kohdentaminen ja sitoumusmäärärahat, turvallisuus, budjetin vankkuus. Tämä koskee vuoden 2012 budjettia ja seuraavia rahoitusnäkymiä, ja siksi tämän mandaatin ja kolmikanta neuvottelujen rooli on merkittävä, koska budjettisovittelun tulos 2012 riippuu hyvin pitkälti siitä, miten toimielinten välinen neuvottelu onnistuu. Ja erityisesti me tuemme komission pyyntöä 4,9 prosentin äh, nousua maksumäärärahoihin. Ja meidän täytyy katsoa, miten tämän vuoden budjetti on toteutettu ja millaisia valtavia ongelmia on ollut maksujen suhteen, erityisesti solidarisuusvälinen käytössä – jota on käytetty tietyillä Euroopan alueilla, joilla sitä kipeästi tarvitaan. Kiitoksia. Seuraavaksi Goholier, puolitoista minuuttia. Euh, Haluaisin kiittää esittelijää ja kiittää hänen tekstinsä laatua. Se korostaa kiirettä saada tässä talousarvio strategia 2020 päämäärien palvelukseen. Tässä vaikeassa tilanteessa olimme onnistuneet esittämään budjetin, joka korostaa päämääriä, mutta tässä kansalaisten rooli on unohdettu. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisten unohtaminen on tässä kaikkien osoittavinta. Minä olen kuullut, että komissio aikoo vähentää hyvin suuresti tukia se, nämä tullaan vähentämään neljään ensi vuonna. Tällä hetkellä me kulutamme euron vuodessa kansalaista kohtaan näiden kaikkien haavoittuvaisempien kansalaisten tukemiseen, ja tämä on hyvin symbolinen elo. Ele tässä tiukien säästötoimien tilanteessa meillä on tapana ajatella, että yhteiskunnan kehitysaste – mitataan sen mukaan, kuinka se kohtelee kaikkien heikompia jäseniään. Ja nyt teknisillä ja oikeudellisilla tekosyillä tämän argumentin kumoaminen on hyvin katastrofaalista sekä Euroopan unionin imakolle että muille. Tässä kansalaiset unohdetaan täysin, kun me haluamme vähentää näitä tukia neljällä. Toivon herra komission jäsenet, että otatte huomioon tämän päätöksen ja ette te pitäydy näissä ajatuksissa, joita kolmikantaneuvottelussa ilmaistiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Jensen yksi minuutti. Jensen ei taida olla paikalla. Eli seuraavaksi Els, yksi minuutti. Kiitoksia. No niin, puhemies. Haluaisin onnitella esittelijää. Hän on ollut vaikea työtehtävänä ja olosuhteet ja kunnianhimot 2020 strategia. No, kaikki ovat samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme rahoitusta moniin eri hankkeisiin, mutta suurin ongelma on se, miten näitä kunnianhimoja voidaan rahoittaa nyt näissä olosuhteissa – niin kuin nyt on nähty neuvoston keskusteluissa, kuten kollega Bokras mainitsi. Minun ryhmässäni katsomme, että meidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, että saa siitä, mitä maksaa, niissä osissa budjettia, jossa voitaisiin tehdä leikkauksia, ja komissio on puhunut nolla menoista hallinnossa, ehkä joissain osissa budjettia, joita vielä tässä budjettimenettelyssä ei ole otettu huomioon. Eli kun syksyllä jatketaan tätä. Meidän täytyy todellakin tarkastella. Meillä on noin 60 kysymystä komissiolle tästä asiasta. Ja meidän täytyy katsoa, missä on huonoa täytäntöönpanoa. Oscar Wilde sanoi, että nyt olemme tilanteessa, me tiedämme kaiken hinnan, mutta emme minkään arvoa. Seuraavaksi Bertman yksi minuutti. Kiitos vuoden 2012 budjettiesityksen myötä ensimmäisen kerran 2020 strategian tavoitteet otetaan huomioon läheisesti budjettiprosessissa. Näiltä osin voin pitää hyvänä kollegan työtä. Kaksi asiaa nuoristotumis Euroopassa. Keskimäärin se on EU:ssa 20 prosenttia, Espanjassa jopa 40 prosenttia. Nämä ovat pelottavia lukuja ja ne tekevät selväksi sen, miksi esimerkiksi Puerto Solilla nuoret ihmiset ovat kadulla, miksi yhä useammat puhuvat hukatusta sukupolvesta. Nuorille on tehtävä enemmän. 2020 strategia on komission mukaan sellainen, että noin 43 prosenttia budjettivaroista maksusitoutumista osiltaan, osaltaan esittävät, edistävät tämän strategian tavoitteiden saavuttamista. Tämän vuoden budjettiprosessin puitteissa puitteissa. Haluaisin komissiota muistuttaa siitä, että pitäisi olla enemmän mahdollisuuksia siirtää varoja, jotta saataisiin pitkällä tähtäyksellä tavoitteita saavutetuksi. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Vaughan puolitoista minuuttia. Yeah, uh, thank you, President. I think we... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Tiedämme varmasti kaikki, että tämän vuoden talousarvio ja kolmikantaneuvottelu tulee maailman vaikeaa. Ja siksi parlamenttina meidän pitää olla selkeitä siitä, mitkä prioriteetit ovat, ja meidän pitää olla valmiita taistelemaan niiden puolesta. Toisin sanoen, meidän pitäisi keskittyä meidän resursseihimme meidän prioriteettimme pitäisi mielestäni olla sellaisia, jotka tukevat kasvua ja työllisyyttä koko Euroopan unionissa, erityisesti sellaisena aikana, jona jäsenmaat tekevät leikkauksia omiin menoihinsa, erityisesti rakennerahastoihin ja koheesiopolitiikkaan. Nämä ovat avaimia meidän alueidemme tukemisessa ja siksi ne tarvitsevat riittävää rahoitusta. Mitä tulee kehitykseen ja tutkimukseen, yliopistoissa ja muissa akatemioissa. Tämä on myöskin hyvin tärkeä aihe. Innovaatio on tärkeää ja kehitys ja tutkimus tukevat liike-elämää ja työllisyyttä. Investointi on myöskin avainalue kuljetukseen, energiaverkkoihin, muihin verkkoihin investointi erityisesti sellaisilla alueilla, joissa tämä voi edistää työllisyyttä. Ja Lissabonin sopimuksen jälkeen Euroopan unionilla on uusia vastuualueita ja meidän pitäisi olla valmiita rahoittamaan näitä vastuualueita. Ja komission pitäisi katsoa myös tulevaisuuteen. Kiitoksia Vuon. Ja sitten Jensen on tullut paikalle. Olette nyt paikalla, eli jos haluatte käyttää puheenvuoron, niin teillä on yksi minuutti, olkaa hyvä. Vi ser jo allerede, at det bliver betalingerne, der bliver Niin, me näemme jo nyt, että maksut ovat joutuneet vaikeuksiin. Tämän vuoden osalta monet maat eivät halua enää maksaa, joten on löydettävä ratkaisuja. Tämä tietysti liittyy siihen, miten pitkälti jäsenvaltiot ovat kykeneviä käyttämään rakennerahastojen varoja. Vuodelle 2012 haluaisin viitata, että prioriteetit energian alueella ovat ratkaisevia. Siinä ei saa tapahtua virhettä. Asetetaan varoja uusiutuvien energioiden hankkeisiin. Nämä hankkeet on saatava käyntiin. Tätä pitäisi tukea. Ja ITER, tässä komissio on asettanut meidän voimakkaasti painostuksen alaiseksi, mutta se pitäisi asettaa neuvosto painostuksen alaiseksi. Nimittäin siellä ongelmat ovat me olemme hankkeen puolesta, mutta luonnollisesti on niin, että emme halua, että tämä johtaa leikkauksiin muissa tutkimushankkeissa. Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Ensimmäisen puheenvuoron saa Kelly. Uh, Yleisesti ottaen EU-tasolla käytettyjä, käytetyillä varoilla pitäisi olla lisäarvoa ja sen pitäisi olla selvä myöskin kansalaisille, mutta ikävä kyllä lisäarvo luominen ja osoittaminen ovat kaksi eri asiaa. Ja tämä on asia, jota pitää tarkastella. Ehkä budjettia pitäisi käyttää siihen, että voimme osoittaa jäsenvaltioille ja kansalaisille, että se mitä teemme täällä sisältää lisäarvoa. 2020 strategia on keskeinen, kun ajatellaan EUn tulevaisuutta. Ja 2020 meitä tuomitaan ei budjetin koon suhteen, vaan sen suhteen, miten on pystytty toteuttamaan tätä strategiaa. Jos pystymme, Euroopasta tulee parempi paikka, enemmän työpaikkoja, enemmän kasvua, enemmän uusiutuvaa energiaa, enemmän vaaroja käytetty inno, innovaatioon ja yrittäjyyteen, ja näihin meidän pitää kohdentaa varoja. Ja lopuksi sanoisin vielä, että me, me tarvitsemme omia varoja, ja niin kauan kuin meillä niitä on, joudumme keskustelemaan tällä tavalla budjetista joka vuosi. Kiitoksia. Sitten Garcia Maja. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin aluksi esitellä Balsania esittelijä tästä mietinnöstä. Todellakin talousarvio on keskeinen väline, jolla voidaan toteuttaa EUn politiikkaa. Yhteinen maatalouspolitiikka, kohesiopolitiikka, tutkimuspolitiikka, ulkopolitiikka niillä ei ole mitään mieltä, jos meillä ei olisi budjettia, jolla voitaisiin tukea tätä politiikkaa. Ja nyt, kun elämme kriisissä, me tarvitsemme yhä enemmän komission jäsen vahvaa budjettia, joka vastaa tarpeisiin, joita meillä nyt on käsiteltävänä. Ja pyytäisimme, että saisimme resursseja keskeisiin ohjelmiin, kuten työllisyys, koulut, nuorten koulutusohjelmiin tai ohjelmaan, joka torjuttiin tuomioistuimessa ja joka liittyy kaikkein heikommassa asemassa olettavaan annettavaan apuun. Ja myöskin neuvoston pitää miettiä näitä kysymyksiä, ei pelkästään poliittisesti, eikä miettiä sitä, mitä voidaan tehdä vain leikkauksia näihin maksuihin, koska joudumme taas tuomioistuimeen. Nämä maksumäärärahat ovat äh, oikeudellisia velvollisuuksia perussopimusten pohjalta. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Ferreira, yksi minuutti. presidente, dentro dos limites extremamente Herra puhemies, tässä talousarvio on hyvin tiukka, eikä vaikuttaa siltä, että Euroopan unioni olisi valmis tätä muuttamaan, mutta se ei vastaa niihin tarpeisiin, joita meillä on. Me emme voi tätä hyväksyä. Kriisi on erittäin vakava kaikissa tai suurimmassa osassa jäsenmaita ja me edelleen jatkamme yhteisrahoituksen hyvin tiukkoja vaatimuksia, mitä tulee rakennerahastoihin. Tiedätte, mikä tilanne on kaikkein heikoimmissa maissa, mutta me tarvitsemme tätä yhteisrahoitusta, jotta voisimme varmistaa sen, että säästötoimet ja verotoimet eivät mene eteenpäin yksin. Me tarvitsemme myös julkista investointia. Me tarvitsemme tämän 10 prosentin maksimin vähennystä jäsenmaat, jotka tarvitsevat kaikkein eniten apua, niiden pitäisi saada kaikkein eniten apua yhteisön rahastoista ja pitäisi varmistaa, että tämä raha ei sitten palaa käyttämättömänä takaisin. Sen pitäisi mennä heikompien tukemiseen, sillä muutoin meidän budjettipolitiikkamme on väärin suunniteltu. Se rooli on kuitenkin hyvin tärkeä. Kiitoksia sitten Melsen. Mikrofoni. Mikrofoni. Äh, niin, kuten kaikki tietävät, unionin täytyy nyt pistää vyötä tiukemmalle. Ei, ei voi olla budjetin korotusta silloin, kun on kansallisia säästöohjelmia. Se olisi isku kansalaisten kasvoihin. Ja ensi vuonna tulee se paitsi myöskin pysyvä vakausmekanismi euroa varten joudutaan jatkamaan lisää, maksamaan lisää ja ne joudutaan rahoittamaan tiuko, niukoista kansallisista budjeteista. Jos joudutaan myöskin hylkäämään se, että maksetaan varoja takaisin jäsenvaltioille pitää välttämään tällä tavoin budjetti ylijäämää, silloin huijataan kansalaisia. Tämä johtaa käytännössä siihen, että budjetti nousee enemmän kuin mitä komissio on ehdottanut. Saattaa olla niin, että maksatukset ovat nyt käsillä monivuotisten ohjelmien osalta, ja tukivaroja ei voida leikata, koska muuten EU joutuu rikkomaan sopimuksia. Minun mielestäni kuitenkin on olemassa riittävästi säästöpotentiaalia. Ajatellen sitä, että voitaisiin vähentää virastoja, ensisijaisesti olisi kysymys siitä, että saataisiin kunnolla käyntiin petosten torjunta. Se, että järjestelmällisesti perittäisiin takaisin väärin maksettuja tukia, johtaisi huomattaviin helpotuksiin budjetissa. Kiitoksia sitten Herzog, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Haluaisin tehdä kaksi eh, konkreettista esitystä. Sosialistinen ryhmä tukee ITERin rakentamista, mutta ei hyväksy sitä, että 100 miljoonaa euroa siirretään seitsemännen eh, tutkimuksen ja pu- kustannuksella tähän tarkoitukseen, koska puitoihjelmaa tarvitaan eurooppalaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tarvitaan estävä puiteohjelma tarvitaan Euroopan laajuista verkostoa ja myöskin energiaverkoston rahoitukseen varoja ja, ja tarvitaan sitä myöskin, että käytetään joustomahdollisuuksia. Tämä on ehdoton edellytys sille, että Euroopan unionin budjetti todellakin pystyisi edistämään talouden elpymistä. Haluan kiittää ja onnittelen vielä kerran esittelijää. Kiitoksia. Ja sitten komission jäsen Lewandowski. Yes. yes. <coughs> Short, short. Lyhyt kommentti. Ennakoiden nyt hiukan vielä kolmikantaneuvotteluja. Haluaisin vastata konkreettisiin kysymyksiin. Herra Kapulas Santos ja Rova Grelier puolestivat tukea henkilöille, jotka ovat huokommassa asemassa. Tuomioistuimen päätös rajoitti meidän kykyämme tähän äh, se merkitsee sitä, että joudumme leikkaamaan 500 miljoonalla 500 miljoonasta 113 miljoonaan rahoitusta ja tässä tarvitaan ratkaisuja kenties uudelta poh- oikeudelliselta pohjalta. Ja toinen lyhyt kommentti herra Bytikoferille, joka väittää, että emme ole liik- riittävässä määrin ottaneet huomioon energia-alan prioriteetteja budjetissa. Kysymys on alasta, jolla varoja ei ole käytetty riittävässä määrin nyt on viiveitä investointihankkeissa, kuten Nabukossa ja erässä muissa hankkeissa, Azerbaidžanin kanssa. Azerbaidžan voitti Eurovision laulukilpailut ja päätti levätä laakereillaan, mikä on johtanut siihen, että on huikeita viivästymisiä, jotka vaikuttavat myöskin seuraavan kauden ohjelmiin tärkeällä ohjelman on energian yhteysalueilla. Ja kaikki ne, jotka ovat puhuneet budjetista. Voisin sanoa vielä, että oikealla perusteella me joudumme puhumaan vuonna 2012 Kreikalle ja eräille muille ongelmallisille maille, jotka budjetti budjettikuria, mutta samaan aikaan myöskin investointeja. Ja oikeudellinen velvoitteemme on se, että me edistämme investointeja ja annamme rakennevaroja näille maille ensi vuonna. Kiitos. Kiitoksia. Sitten esittele Balzani. Kiitoksia. Tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Tätähän käytiin jo valiokunnissa. Mielestäni tästä käy ilmi, että on, parlamentti on yhtä mieltä keskeisistä asioista. Kaikkein tärkein asia on se, että talousarvio on kaikkein merkittävin väline, jolla voimme luoda tasapainoa julkisten talouksien ja kasvun välille. Meidän täytyy muistaa riski, joka liittyy konsolidointiin suurimmissa eurooppalaisissa talouksissa. Ja tämä on nyt keskeinen väline ja Euroopan parlamentti ei halua yleisesti kunnianhimoista talousarviota, vaan se haluaa kiinnittää huomiota kaikkein tärkeimpiin painopistealueisiin. 2020 strategiassa tarvitaan investointeja työllisyyteen. Ja täällä on puhuttu myöskin kehityksestä, tutkimuksesta, energiakysymyksistä, sosiaalisesta kohesiosta. Nämä ovat painopistealueita, joiden osalta talousarvio osoittaa, kuinka vakavissa me olemme näiden kysymysten suhteen. Ja tämä tarkoittaa, kuinka uskottavia me olemme toimielimissä. Eli tällä hetkellä talousarvio on erittäin keskeinen hyvin monissa kysymyksissä, koska täällä muistutettiin vielä, että tästä tulee moottori, jolla sitoumuksista tehdään konkreettisista. Eli se on tärkeä elementti myöskin, kun ajatellaan vakautta, vakauden luomista EU-hun ja myöskin yhteisvaluuttaa. Ja toivon, että jo kolmikantaneuvotteluissa tällainen vastuullisuus tulee esille ja että voidaan käydä neuvotteluita rauhallisesti, vastuullisesti ja rakentavassa hengessä EUn tulevaisuutta silmällä pitäen. Kiitos. Kiitoksia. Tämä kohta on käsitelty ja tästä äänestetään tänään kello 12. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan, kohesiopolitiikkaan. Ensimmäiseksi puheenvuoron neljäksi minuutiksi saa Piper.